fått en kopitska Thomas Mann, Charles Tannock ja Helga Tryppel, he ovat eh, jättäneet kirjallisen selvityksen NTDTVn ja Oitelsatin lähetyksistä Kiinaan, niin se on saanut enemmän allekirjoituksia kuin puolet eh, jäsenistä ja sen vuoksi se jätetään ja sitten allekirjoittajien nimissä ja kolmas helmikuuta istunnossa hyväksytty teksti julkaistaan. Herra Kapatolta on tästä puheenvuoro. Grazie, eh, presidente. A nome anche di... Kiitos, herra puhemies kaikkien niiden nimissä, jotka ovat laittaneet nimensä tämän aloitteen alle, eli nämä 440 parlamentin jäsentä, jotka vaativat, että Eutelsat käynnistää uudelleen lähetyksensä Kiinassa, jotta tietoa saadaan eteenpäin. Tiedon saaminen on perusoikeus ja parlamentti kun me nyt lähetämme kutsuja e, eri Saharon palkinnon saajille, niin meidän täytyy pitää mielessä myöskin tämä tiedonsaannin oikeus Kiinassa. Kiitoksia. Sitten esilistan jälkeen tulee yksinkertaistettu menettelyäänestys Matja mietinnöstä EU-varojen käytön valvonta Afganistanissa. Äänestämme tässä nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Niin, menisittekö paikallenne?